Kiitoksia oikein paljon, hyvä pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Hyvän komission puheenjohtajan kanssa yhteisymmärryksessä, ja koska on hyvin paljon kollegoja, jotka kovasti odottavat varapuhemiesvaalin tuloksia. Ilmoitan nyt lyhyesti varapuhemiesvaalin tulokset. Tämä liittyy myös menettelytapaan vasta sen jälkeen, kun vaalit on hyväksytty ja tulokset ilmoitettu koko parlamentin johto on täydellinen. Siksi pyydän anteeksi, jos tämä nyt laitan tähän. Kaikki 14 ehdokasta on valittu. Järjestys, jonka nyt ilmoitan, on, se, on varapuhemiesten järjestys vaalikauden toisella puoliskolla. Ensimmäinen on siis ensimmäinen varapuhemies ja sitten viimeinen on 14 varapuhemies. Luen nyt tulokset annettujen äänten järjestyksessä. Annettuja ääniä on 672. Tyhjä, hyväksyttä, ääniä, joita ei voitu hyväksyä, oli 17 annettuja hyväksyttyjä ääniä 655. Ehdokkaat saivat seuraavat äänimäärät. Gianni Pitella 319 ääntä. Mingel Angel Martinez 295 ääntä. Anni Podimata 281 ääntä. Alejo Dal Cuadras 269 ääntä. Georgios Papastamkos 248 ääntä. Roberta Angelilli 246 ääntä. Otmar Karas 244 ääntä. Edward Macmillan Scott 239 ääntä. Rova Isabel Durand 238 ääntä. Herra Alexander Alvaro 235 ääntä. Rainer Wieland 230 ääntä. Olrich Vlasak 223 ääntä. Jacek Protasiewicz 206 ääntä ja Laslo Surjan 188 ääntä. Kuten jo sanoin, kaikki ehdokkaat on valittu tässä järjestyksessä. He E, edustavat puhemiestä. Tämä on varapuhemiesten järjestys. Nyt kysyn, onko täällä joitakin, e, joku ehdokas, joka ei hyväksy äänestystulosta? Ei näytä olevan, joten silloin äänestys on hyväksytty. Onnittelen kaikkia kollegoja. Hyvät naiset ja herrat, puhemiehistön uusi kokeenpano annetaan eri toimielinten puheenjohtajille tiedoksi. Ja jos nyt voisimme hoitaa onnittelut myöhemmin ryhmäkokouksissa tänä iltana, niin olisi erittäin kiitollinen. Nyt puheenvuoro on komission puheenjohtajalla herra Barrosolla, olkaa hyvä. Kiitos.